nyt meillä on ensimmäisenä kohtana äänestyksissä oikeusasiamiehen vaali. Nyt haluaisin pyytää, että keskitytte hetken, koska meidän täytyy yrittää nyt näyttää maailmalle, että olemme teknisessä mielessä tulevaisuuden suhtautuva parlamentti äänestämme nimittäinsä äh, koneellisesti. Äänestyskoneen käyttöohjeet on teille kaikille annettu kaksi kertaa sähköposti tilille sekä myös kirjallisesti paperimuodossa. Siitä huolimatta teidän ruudullanne äänen antamisen jälkeen näkee esitys siitä, että miten te tässä jaetussa kuvassa olette nähnytkin. Siellä näytetään, mistä on kyse, siis oikeusasiamiehen vaalista. Sitten näette ehdokkaiden luettelon, ja sitten myöskin äh, niiden paikkojen määrä, jossa joku istuu. Eli tietysti niiden paikkojen määrä, josta voidaan antaa ääni. Te voitte antaa yhden äänen. Ei listavaali, vaan yksittäisvaali. Merkitkää ehdokkaan ne nimi, jonka haluaisitte valita tällä sinisellä, sinisellä napilla tai painikkeella, joka on oikeassa alakulmassa. Siitä pääsette alaspäin luetteloa selaamaan. Voitte äänestää sitten kun voitte selata tätä luettelua sitten, kun näette oman ehdokkaanne ja kun olette hänet yksilöinyt, niin sitten voitte painaa tätä kyllä-nappia tai tyhjä-nappia. Ei ääntä ei voi antaa. Eli joko jonkun puolesta tai tyhjään. Toista vielä. Sen jälkeen kun tällä kursorilla olette osoittaneet eh, ehdokkaanne selamalla tätä luettelua, voitte sen jälkeen äänestää ehdokkaan puolesta tai tyhjää. Sitten tähän tulee tällainen asteriski tähti ehdokkaan kohdalle. Placedo Domingo esimerkiksi saa siihen tähden. Sitten kun haluatte äänestää, mutta jos haluatte, että äänestys on luottamuksellinen, niin voitte vetää tämän tähden asteriskin pois. Tällä sinisellä painikkeella, jota käytätte myös tähän äh, ehdokasluettelon äh, selaamiseen. Sitten tämä tähti häviää, eikä kukaan näe, kenet olette valinnut. Tässä varmaankin olen kaiken selittänyt, minkä pitääkin selittää. Siksi kysynkin, onko joku, joka ei äh, nyt ymmärrä tätä menettelyä ja haluaa esittää kysymyksen. Ja, bitte sehr. Olkaa hyvä. Äh, panie äh, przewodniczący, myślę... Puhemies, ei ole kovin tahdikasta, että tähän ehdokaslistaan, jossa tehdään tämä testiäänestys, että siihen laitetaan artisti, taiteilija, joka ei ole enää elossa, eli Luciana Pavarotti. Okay. Hat jemand etwas zur Technik noch zu fragen? Onko kuitenkin jollakulla tekniikkaan liittyviä kysymyksiä? Näin ei ole. Nyt suoritamme testivaalin. Testiäänestyksessä tulee esille nimet ja voitte sitten valita, niin kuin juuri puhuttiin. Testiäänestyksellä on myös selvä oikeudellinen tavoite. Art, työjärjestyksen artikla 246 minä olen sen mukaan velvoitettu varmistamaan, että ainakin puolet ehdokkaista ovat paikalla äänestyssalista. Mielestäni näin on, mutta nyt täytyy vaan tämän testin kautta tämä varmistaa. Hyvät naiset ja herrat, voitte äänestää näistä ehdokkaista. Gustav Klimt, Modiglione Amedeo, Picasso Pablo, Renoir Augustunen, William ja Vincent van Gogh. Kukaan heistä ei ole myöskään elossa, mutta siitä huolimatta olen pitänyt näitä valittavissa olevina. Avaan nyt koeäänestyksen, hyvät naiset ja herrat. Koeäänestys on alkanut. Francesca, ci devo fare capo la wenn sie abgestimmt haben leuchtet die blaue lampe auf sie sehen sininen valo alkaa palaa kun olette äänestänyt ja sitä myötä äänestys on myös salainen ovatko kaikki äänestäneet vaalikierros on näin päättynyt abgegebene stimmen 617 617 annettua ääntä 89 tyhjää. Vaadittava enemmistö on 309. Sitä ei kukaan taiteilija, taidemaalari saanut. Wir kommen jetzt zur ordentlichen Abstimmung, meine Damen und Herren. Sitten varsinainen äänestys. Täytyy odottaa hieman, koska järjestelmä justeerataan uudelleen. Siinä välillä esittelen tai luettelen ehdokkaat. Sääntöjen mukaan seuraavat ehdokkaat ja sen jälkeen kun on myöskin ehdokkuuden, äh, ehdokkuuden pätevyys tarkistettu, niin seuraavat ehdokkaat ovat asetettu vaaliin. Herra Alex Brenningmeier, herra Markus Jäger, rova Ria Omen-Reuten, rova Emily O'Reilly, rova Dagmar Roth-Berendt ja herra Francesco Speroni. Järjestelmä on nyt valmis, joten äänestyskierros alkaa. Haben alle Abgeordnete ihre Stimme? Ovatko kaikki jäsenet antaneet äänensä? Kysyn vielä, ovatko kaikki äänestäneet? Kolmannen kerran. Ovatko kaikki äänestäneet? Kysyn kolmannen kerran. Näin on. Äänestyskierros on päättynyt. Abgegeben wurden 635 ääntä annettu, 78 tyhjää. Eli äänestö, enemmistö, värittävä enemmistö on 318 ääntä. Kukaan ei ole saavuttanut tätä enemmistöä, joten tarvitsemme toinen, toisen äänestyskierroksen. Pahoittelen. Erehdyinkin. Olette oikeassa. 713 annettua ääntä. So, meine Damen und Herren, da niemand den ersten... Koska kukaan ei saanut enemmistöä ensimmäisellä äänestyskierroksella, niin toinen äänestyskierros on huomenna. Kiitoksia. Sitten varoit Perentin äh, mietinnöstä äänestys. Henkilöstösääntö. Tarkistus 78 blokki 1 uudistettuna puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Sitten tämä kakkosryhmä raukeaa näin. 79 myös, kohdasta 7. Sitten muutettu ehdotus juuri muutetussa muodossa. Kuka on tämän muutetun ehdotuksen puolesta? Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten lainsäädäntöpäätöslauselman ehdotus nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Mietintö ja ehdotus on hyväksytty. Komission jäsen Sefcovic pyytää lyhyttä puheenvuoroa tähän, olkaa hyvä. arvoisa Kiitos puhemies. Halusin käyttää tilaisuutta ja henkilökohtaisesti kiittää teitä puhemies ja Euroopan parlamenttia sitä vahvasta tuesta, jota olemme vaikeissa neuvotteluissa saaneet. Ilman teidän henkilökohtaista mukanaoloanne ja taidokasta neuvotteluanne MFF-paketista myöskään tätä tulosta ei olisi saavutettu. Haluan myös kiittää lämpimästi esittelijää Dagmar Rotberenttiä ja hänen varjoesittelijöitään Baltasaaria, Lichtenbergeria, Wikströmiä, Tarja Mastalkaa, Speronia, koska me olemme tehneet kovasti työtä tämän aiheen kimpussa. Meillä on ollut vahva aikapaine kiusanamme ja kuitenkin olemme päässeet kunniakkaaseen ja hyvään sopimukseen. Olen tyytyväinen tämänpäiväisestä äänestyksestä, puhemies, koska hyväksytyin säännöin hallinnossa hallintouudistuksen kautta olemme selkeästi osoittaneet, että eurooppalainen virkamieskunta kuuntelee myös kansalaisten vaatimuksia. Vaaditaan säästöjä ja uudistuksia, modernisaatiota. Tämä on hyvä päätös myös toimielinten ja henkilöstön kannalta. Edelleenkin me voimme rekrytoida pätevää henkilöstöä, jota tarvitsemme, ja samanaikaisesti tämän päivän maailma tekee aivan selväksi se, että työ toimielimissä vaatii vahvaa eurooppalaista sitoutumista, omistautumista ja myös taitoa, kyvykkyyttä toteuttaa valintamenettely vaativissa olosuhteissa, tehdä pidempää päivää ja jäädä eläkkeelle myöhemmin kuin kollegat kansallisissa järjestelmissä virkamieskunnassa. Lopuksi haluan todeta, että nyt uskon, että tämän modernisaation kautta eurooppalainen virkamieskunta on varustautunut vastaamaan nykyiseen kriisiin, globaaleihin eurooppalaisiin haasteisiin ja tehdä työtä vahvemman Euroopan puolesta niin, että saamme vahvemman Euroopan kriisin jälkeen. Kiitos. Kiitos. Köszönöm, Gádom,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 sitä, että Rava Buliani tulisi ulkoasianvaliokunnan jäseneksi. Onko tähän kommentteja? Tämä nimitys on hyväksytty. Ensimmäinen näistä asia on